Myślę, że możemy zaczynać. Voimme varmaan aloittaa. Varmaankin sen verran tirjaa on, että vieraat pääsevät istumaan. En tiedä, kuka jäsenistä on kutsunut vieraita, mutta olkaa hyvä. Okei. Okay. Niin, aloitamme Äh, valiokunnan kokouksen. Jos ei ole vastalauseita, niin esityslistaa pidetään hyväksyttynä. Edustaja Angi, olkaa hyvä. Tarkastin kollegan kanssa, joka puhuu englantia, mutta tulkkausta ei tule. Ehkäpä siellä on unohdettu painaa nappia. Onko nyt hyvä? Okei. Okay. Moment, we should give time for... It's okay. Nytkö on ok? <laughs> Proszę Państwa. Niin, Tämän päivän kokous lähetetään suoratoistona. Ja nyt tarttuisin tilaisuuteen ja sanoisin, että valiokunnan kokouksen jälkeen meillä on vaatimaton, onko ok, Selvä. Niin kuten sanoin, kokous välitetään suoratoistona. This problem with German and English. Englanti ja Saksa ovat ongelmana. Pieni tauko. Pitäisi vähän odottaa. German, yes, the problem we seem to be getting is that we... Ongelma näyttää siltä, että tulee vähän englantia ja vähän saksaa. Vaihdelkaapa kanavia. Onko tämä joku joulun alusleikki? Dajmy szansę. Annetaan nyt mahdollisuus kuitenkin henkilökunnalle teknisestä palvelusta tarkastaa asia. We have information that all is okay, yes? Nyt ilmeisesti tuli tieto, että kaikki on ok. We should wait. Ei kun pitäisi odottaa. Pahoittelen, mutta pitää sittenkin odottaa. Okay. Two, three minutes break. Maybe it's <laughs>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 Herra Agnew nyt näyttää meille, että kaikki on kunnossa. Onko Saksaan myös tulkkaus? Onko tulkkausta Saksaan päin? Onko Saksaan päin siis tulkkaus? On. No niin, aloitamme. Jatkamme siis. Kokous välitetään suoratoistona siis verkossa. Ja haluan myös muistuttaa, että kello 18.30 on pieni juhla, koktailtilaisuus. Sitten meillä on tietoja edustaja Dan Chilalta, jotka koskevat keskusteluja kolmikantaneuvotteluista. Tapana on, että kerrotaan neuvotteluista valiokunnalle. Koordinaattorina on herra Andriu, ja jos voisin pyytää häntä ja sitten Rova Dancilaa alustamaan, olisimme kovin kiitollisia. Ymmärrän, että tämä oli teidän ehdotuksenne. Oui, merci, monsieur le, le président. Effectivement, Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, Dancilla on nyt Romaniassa, ikävä kyllä, ja hän pyysi, että minä kertoisin teille näistä kolmikantaneuvotteluista, jotka liittyvät integroituihin maatala, maatilatilastoihin. Hän on esittelijä ja hän muistutti siitä, että nyt on kunnianhimoinen aikataulu tässä asiassa. Ja sopimus olisi tarkoitus saada aikaan kahdessa, kahden neuvottelukierroksen jälkeen. Se on hiukan hankalaa, koska ensimmäinen kokous pidettiin viime viikolla ja se onnistui hyvin. Ja siellä sovittiin tietyistä kohdista, jotka nyt sitten luettelen. Ensinnäkin kohta kaksi, määritelmät. Ensinnäkin tämä tulee näihin hyödyllisiin maatiloihin ja tähän käsitteeseen kohta kolme, soveltamisala ja tarkistus 20. Euroopan parlamentti haluaa katsoa tätä 80 prosentin kattavuutta – ja sitten tämä alaraja kohdassa 6 ja sitten kohta 4 tietolähteet ja sitten 5a maksuvirastojen rekisterit. Eli sopimus on nyt löytynyt ja kohdassa 4 puhutaan tietojen saatavuudesta ja kohdassa 5a puhutaan, siinä olevat asiat eivät enää olleet ajankohtaisia, joten ne vedettiin pois. Eli tähän liittyy tarkistus 22, joka vedettiin siis pois. Ja sitten kun on selvennetty kohtaa 11, eli näiden tietojen ja näytteiden laatu, esittelijät katsoivat, että tarkistus 23 on katettu näillä varotoimenpiteillä. Ja sitten eurooppalainen yhteisrahoitusperiaate. Tästä on pidetty kiinni. Tämä liittyy tarkistukseen 33 ja 16. Eli siinä puhutaan tästä asetuksesta ja tulevista rahoituspuitteista. Ja sitten tässä on aika pitkä lista teknisiä muutoksia, jotka niin ikään hyväksyttiin sekä liitteet 4 ja 5. Ensimmäisissä neuvotteluissa puhuttiin vaikeimmista asioista, eli kohdasta kahdeksan, tekniset määräykset, ja sitten kohta yhdeksään, joka liittyy näihin ad hoc toimiin kolme osapuolta esittelivät kantansa ja työryhmä sitten käsittelee näitä asioita ja tekee sitten ratkaisuehdotuksen seuraavassa kokouksessa. No, tekniseen työryhmään lähetettiin tiettyjä asioita muutettavaksi ja kuten sanottiin, seuraavat neuvottelut ovat ehkä viimeiset. Ne pidetään 12. joulukuuta Strasbourgissa ja Varjoesittelyjen kokous alkaa ennen sitä kello 14. Eli edustaja Dancila pyytää anteeksi, mutta hänen henkilöstönsä on paikalla. Ja he voivat sitten vastata, jos teillä on jotain kysymyksiä tästä asiasta. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain kertoa tästä mietinnöstä Dancila Viorikan nimissä. Kiitos. Keskustelu alkaa ensimmäisenä. Edustaja Agnew. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintö käsittelee tilatilastoja. Siinä puhutaan tilarakenteesta ja survetutkimuksesta käsittelee tilarakennetta ja pyrkii keskittämään tämän datan Viime keskiviikkona oli kokous komission edustajan kanssa. Valitettavasti en ollut paikalla, mutta hän ollaan nyt tästä lähteä hajauttaa asiat. Miten sanottu natsaa komissaarin puheiden kanssa? Edustaja Wazon. Merci, monsieur président. Kiitoksia. Esitteli Käpkö paikalla, mutta Nämä tilastot eivät nyt kuitenkaan pala, tule parantamaan viljelijöiden tilannetta tietenkään. Tulevassa maatilatilastojärjestelmässä on ainakin neljä painopistealuetta, jotka komissio on määritellyt. No, edistääkö tämä työllisyyttä? En usko. Ja millä tavalla? Viime viikolla näimme, että joissain maissa, kuten Ranskassa, yhteinen maatalouspolitiikka on johtanut siihen, että 10 000 työpaikat ovat hävinneet näiltä maatiloilta. Eli nyt on sitten tällaista ilmastonmuutospolitiikkaa, joka on, jossa katsotaan tulevia kuivuuksia ja maksetaan sitä korvauksia viljelijöille. Ja sitten puhutaan oikeudenmukaisemmista sisämarkkinoista. No mitään ei ole tehty tätä sosiaalista polkumyyntiä vastaan ja epäreilua kilpailua vastaan, eli mitä aiotte tehdä näille asioille. Ja sitten haluan, että Eurooppa olisi voimakkaampi kansainvälisesti, eli meidän pitäisi miettiä vienti mahdollisuuksia. Eli meidän tulisi nyt tarkastella hiukan elintarvikkeen riippumattomuuttamme ja meidän täytyy katsoa, mihin aloihin kohdennetaan, jotta olemme riippumattomia elintarvikekysymyksissä. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Neutschel. Äh, Minäkin kiittäisin kovasti ja Maria Hoibruch, niin ehkä on vähän epätavanomaista, että SD-ryhmästä esitellään vihreitä kantoja, mutta Maria Hoibruch ja minä olemme yhdessä työstäneet mietintöä maan keskittyminen. Ja nyt jos on kyse näistä tilastoista, niin mekin molemmat sanomme, että haluamme luettelon siitä, mikä, mitä vuokraviljelyä, millä tilalla on ja miten paljon ähm, viljelyala. Nämä ovat kovasti keskiössä, että tehdään selväksi se, että millä tilalla ja tilan osalla näin tehdään. Ja nyt halutaan, että vähimmäiskoko olisi viisi hehtaaria. Se ei olisi ollenkaan tilan äh, tavoitteeseen johtavaa, kun haluamme tietysti saada kuvan isoista, mutta äh, pienekään ei haluta katsoa näköpiiristä, että jos vasta on viidestä hehtaarista eteenpäin, niin se on väärin. Tarvitaan pienet tilat myös, pienemmät. Ne eivät saa jää näkymättömiksi tilastoissa. Sen vuoksi on kovin tärkeää esittää kaksi asiaa. Omistajarakenne ja sitten tämä holding-rakenne, tilarakenne, mutta tietysti myös koko, mukaan lukien pienet. Ei oteta ylä- ja alarajaa mukaan. Kiitos. Danila. Eh, gracias, presidente. Bueno, mi inter... Kiitoksia. No ihan lyhyesti haluaisin korostaa sitä, että meidän täytyy suojella parlamentin kantaa, mitä tulee naisten näkyvyyteen maatiloilla. Haluaisin hiukan korostaa sitä, että on erittäin tärkeää, että tämä parlamentin kanta pysyy voimassa kolmikantaneuvotteluiden loppuun asti. Kiitos. Okei, mistä że... Luulenpa, että tilanne on selvä siinä mielessä, että valiokunnan kanta on hyväksytty äänienemmistöllä. Vaikkakin tietojen kerääminen on tietty rasite viljelijöille, niin tiedämme, että se on hallinnon kannalta välttämätöntä myöskin viljelijän kannalta. Nyt olemme saaneet tietoja. Kiitos teille ja välittäkää kiitokset rova esittelijälle. Ja tässä tapauksessa voimme mennä kohtaan neljä esityslistalla. Vai oliko jotain? Ei ole enää tarvetta puheenvuoroihin, joten mennään kohtaan neljä. Nyt pyytäisin, että komission edustaja kertoo ehdotuksesta täytäntöönpano säädökseksi, joka koskee todistusten alaisten tuotteiden tariffikiintiöiden hallintotjärjestelmää. Haluaako edustaja Agnew vielä, Andriu kommentoida vielä? Olkaa hyvä. Pari sanaa. Rantsilan mietinnössä sanotaan, puhutaan näistä asioista, ne tarjoavat vastaukset, mutta ää, en voi Dantsilla puolesta vastata, mutta, mutta sanoisin, että tilastossa on erityisesti tarkoitus kertoa tilanteesta. Ei tilastojen roolista ole mitään ää, epäselvyyttä. Se antaa meille mahdollisuuden tietää, mikä on nykyinen tilanne, joka auttaa sitten meitä luomaan poliittisia suuntaviivoja. Ja on erittäin kiinnostava tämä kommentti, joka sanotaan, että tämä on analyysiväline ja tarjoaa faktoja. Ja sitten eri puhujat saavat kirjalliset vastaukset. Kiitos. Kiitos. Sitten tämä täytäntöönpanosäädös todistustunalaisten tuotteiden tariffikiintiöiden hallinnointijärjestelmästä. Näitä kutsutaan usein lisensseiksi, näitä todistuksia. Kuten tiedätte, tietyssä tuontimäärässä voidaan soveltaa alennettua tullia. Tariffikiintiöiden muodostama rajoitus on ja niissä voidaan vedota etuusjärjestelyihin tai määrättyyn alkuperään. Ja trafikiintiöitä hallinnoidaan verotuksen ja tullin pääosastolla komission nimissä. mutta myös agripäosasto on vastuussa asiasta. Varmaankin sitten lisää yksityiskohtaista tietoa kuulemme komission edustajalta. Jos sitten voisin toivottaa tervetulleeksi herra Bruno Umfariajan ja pyytäisin häntä alustamaan. Olkaa hyvä komission edustaja. Uh, thanks a lot, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, kun EU neuvotteli vapaakauppasopimuksista, joissa on tällaisia herkkiä tuotantosektoreita, niin silloin EU on haluton täysin avaamaan markkinoita ja silloin ajatellaan tariffikiintiöistä. Eli EU ehdottaa rajoitettua pääsyä, vol, pääsyn volyymi on rajoitettu ja silloin tariffit ovat alemmat. Usein nämä tariffikiintiöt ovat tariffittomia, mutta eivät aina. Meillä on tällä hetkellä yli 500 tariffikiintiötä. Tätä panossa komissionita hallitsee. Ja meillä on 350 kiintiötä, joita Taksud pääosasta hallinnoi tällaiselta ensimmäistä palvelua ensimmäisellä periaatteella. Ja meillä on vähän alta 550 kiintiötä jota maatalouspääosasta hallinnoi tällaisella samanaikaisen tarkastelun periaatteella. Meillä on tällä hetkellä yli 35 asetusta maatalouspääosaston hallinnoimille kiintiöille. Ja tarkoitus on tehdä ero delegoitujen säädöstä ja täytäntöönpannosäädösten välillä – ja työskentelemme jäsenmaiden sidosryhmien kanssa. jotta näiden 150 trafikiinti hallinnointi tapahtuisi yhden ainoan delegoiden ja säädöksen alla. Tämä on tärkeä harmonisointi ja yksinkertaistamisprosessi. ihan pyrimme jäsenvaltioiden kanssa. Aloitamme työmme noin kolme vuotta sitten seminaarilla, Tämä ei ollut komission tekstistä, tekstin pohjautuvaa, vaan meillä oli ensin seminaari. Ja sitten toinenkin seminaari vielä seuraryhmien kanssa, jossa pyrimme tarttumaan siihen ongelmaan, että ongelma, joka meillä on ratkaistavana ja pyrimme määrittelemään, millä linjoilla ratkaisemme sen. Sekä jäsenvaltiot että sidosryhmät tekevät varsin selväksi sen, mitä lähestymistapaan ne haluaisivat nähdä. He painottavat, että uudet delegoidut, ja täytäntöönpanon säännöt, niillä pitäisi keskittyä taloudellisiin toimijoihin. Ja lopputuloksena pitäisi lisätä seurattavuutta. Meidän täytyy hallinnoida järjestelmää ja tavalla, joka ei edistä spekulointia. Joskus tämä on helppoa, koska kiintiöllä ei ole välttämättä valtavaa kysyntää. Niitä ei ihan todella saada täyteen. Mutta sitten on alueita, joissa tilanne on varsin toisenlainen. Jossain tapauksessa niin sanottu kiintiö voiton tavattelu on merkittävää, eli operaattorin saama taloudellinen ylijäämä tuontikiintiön saamisesta on äärimmäisen suuri. Eikä ole mikään yllätys, että tällöin myös kysyntä tuotteille, joilla on kiintiö, on erittäin korkea. Ja kun kysytään paljon enemmän kuin mitä kiintiön parissa voi tuoda, johtaa siihen, että meidän täytyy luoda tällainen kiintiö kerroin, kerran, Meillä on esimerkiksi tuhannen yksikön kiintiö ja meiltä pyydetään marsuutta tuoda 2000 yksikköä. Tällöin tämä allokointikiintiö on 0,5 puolet pyynnöstä. Mutta on joskus, että sellaistakin tapahtuu, että kiintiö on paljon paljon alhaisempi esimerkiksi vain prosenttikysynnästä toteutuu. Tämä pätee esimerkiksi valkosipuliin. Silloin teimme eron perinteisen tuojan ja uusien tuojien välillä. Valkosipulin tapauksessa 70 prosenttia kiintiöstä on korvamerkitty perinteiselle tuojille ja 30 prosenttia uusille. Ja kahden vuoden kuluttua uudesta toimesta tulee perinteinen tuoja. Maahantuojat ovat olla täysin tyytymättä järjestelmään, joka aiheuttaa vääristymiä Sen täytäntöönpanossa syntyy myös virheitä jäsenvaltiossa. Järjestelmä on haluttu muutettavaksi. Ja, mutta jossakin tapauksissa näiden kiinteiden hallinto on jo kahdenvälisissä tai monenkeskeisissä sopimuksissa, jota EUlla on kolmasien maiden kanssa. Tämä pätee erityisesti Kiina ja Argentiina valkosipuli näiden kahdenvälisten tai monenvälisten sopimusten erityispiirteiden pohjalta täytyy käydä keskusteluja kolmannen osan puolen kanssa. Joissakin tapauksissa itse asiassa täytyy neuvotellakin uudet sopimukset. Milloin tarpeellista kollegat, jotka ovat tekemässä kansainvälisten suhteiden kanssa, ovat jo aloittaneet nämä keskustelut kolmansien maiden kanssa sen selvittämiseksi, suostuisivatko ne tariffikiintiön hallinnointiin ja sen, sen muunnoksi, muutoksiin. Sitten kun nämä keskustelut on käyty loppuun, niin hotasti ennen ensi kesää kesän taukoa me kykenisimme muuttamaan näitä erityisten kiintiöiden hallintoa. Tämän sanoisin ihan lyhyesti. Toki vastaan kaikkiin kysymyksiin. Siinä tapauksessa vastaukset ja kysymykset teidän puoleltanne tariffikiintiöistä. Herra Flanagan pyysi ensimmäisenä puheenvuoroa. Olkaa hyvä, edustaja Flanagan. Thank you very much. Um, Kiitoksia. Toivottavasti osaatte vastata tähän. Yksi huolenaihe, että omassa maassani, ainakin kun puhutaan Mercosur-sopimuksista ja 78 000 tonnia naudanlihaa puoliksi, tuoretta puoliksi pakastettua. Onko tämä sitten laadukasta lihaa? Nämähän ovat kalliita paloja. Eli tuleeko nyt sitten tapahtumaan, niin meidän täytyy katsoa, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja mitä Euroopan unionin tuodaan näiltä markkinoilta. Ja tällähän on sitten huomattu, että 150 000 tonnia on jo tulossa, tai ehkä 180 000 tonnia. Me olemme yrittäneet määritellä, minkä tyyppistä lihaa tänne tuodaan, koska sehän sitten on hyvä viittaus sen suhteen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Eli onko teillä tietoja tästä, voitteko kertoa tästä, koska me emme näitä tietoja ole saaneet. Jos teillä on, niin voitteko kertoa meille? Kiitos. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ei kun onkin. Edustaja Buda, olkaa hyvä. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am reușit să ajung la timp, însă avionul meu a întârziat. Mă interesează foarte mult chestiunea legată nu a... Kiitoksia. En nyt niinkään puhuisi näistä määristä, joita tuodaan EU-hun kolmansista maista – vaan haluaisin puhua näiden tuotteiden laadusta. Monta kertaa tässä valiokunnassa olen todennut, että EU:ssa on paljon ehtoja ja sääntöjä, jotka koskevat viljelijöitämme. Kun ajatellaan esimerkiksi antibioottien käyttöä, jäljitettävyyttä lihan osalta. Ja nyt sitten voimmekin huomata, että EUlla on kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa – ja haluaisin tietää, millaisia takeita meillä on siitä, että näissä tuotteissa noudatetaan laatustandardeja, joita eurooppalaisten tuottajien on pakko noudattaa. Täällä puhuttiin hiu- jokin aika sitten brasilialaisesta naudanlihasta, jota tuodaan EU-hun, mutta se ei enää ollut syömä kelpoista. Eli haluaisin keskittyä nyt tähän lihan laatukysymykseen. Kiitos. Schön. Edustaja Noitsel. Lyhyt kysymys. Miten tuon lihan tuomisen järkevyyttä, niin ajatellaanko sitä ollenkaan periaatteellisesti ja esitetäänkö tämä kysymys, koska kaikki tiedämme. Esimerkiksi lämmitysöljyssä, diiselissä tai mitä tankkereilla nyt viedäänkään, niin joka tapauksessa kaupa, ulkomaan kaupan täytyy olla erilaista. Se ei voi olla sitä, että perusraaka-aineita viedään edes takaisin, kyse olisi erikoistuneesta tuotteista, niin onko komissio ajatellut ollenkaan tätä järkevyyttä ja lopullisuutta tällä tavalla käydä ulkomaankauppaa? Aguilera. Edustaja Aguilera. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yksi kysymys komission edustajalle Hän sanoi, että meillä oli 35 asetusta, jotka liittyvät tämän järjestelmän toimintaan. Ja nyt ollaan sitten muuttamassa tätä järjestelmää, koska soveltaminen on erilaista eri jäsenvaltioissa. Ja hän totesi, että me olemme harmonisoimassa yhdentämässä järjestelmää huolimatta siitä, että meillä on asetus, jossa käsitellään tätä järjestelmää, kun katsotaan nyt tullin toimintaa eri maissa, niin se on erilaista eri maissa, ja siksi meidän täytyy harmonisoida tätä toimintaa, koska silloin muussa tapauksessa saattaa käydä niin, että johonkin maahan pääsee huonoja tuotteita, jotka sieltä sitten leviävät muualle. muualle. Mutta jos harjoitetaan harmonisoida, se tarkoittaa, että tällä hetkellä tilanne ei ole tasainen kaikkialla. Eli kun katsotaan tätä tuontia maakohtaisesti ja tullin toimintaa, niin siellä on eroja ja siksi nämä määrätkin ovat erilaisia. <clears throat> Muita puheenvuoropyyntöjä teiltä ei enää ole, joten pyydämme, että komission edustaja vastaa nyt näihin lausuntoihin ja kysymyksiin. Uh, thanks a lot, uh, Mr. Chairman. Uh, niin, kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys tietojen saamisesta. Miten kiintiötä käytetään? Tariffikiintiötä. Uh, niin, se on jo julkaistu. Kaikki nämä tiedot voi löytää Taksudin nettisivulta tai Agripääosaston verkkosivustolta. Talouden toimijat tietävät tämän aika hyvin. Siellä kovin hyvin päivitetty järjestelmä, niin kutsuttu sirkajärjestelmä, ja sen vuoksi Agripa-osastolla työstämme käyttäjäystävällisempää järjestelmää tällä hetkellä, mutta kaikki tiedot ovat julkisesti saatavilla. Toinen kysymys. toimeenpanosta kasvinterveys- ja markkinointistandardisäännöistä ja, se valtioiden tulliviranomaisten täytyy valvoa, se on selvää. Kaikkia saniteetti-, kasvinterveys- ja myynninpitämisvaatimuksia. Se on yksi jäsenvaltion velvoite. Ja voin vakuuttaa teille, että asianmukaisesti sitä toimeenpannaan. Sitten tehtävän selventämisessä toteutamme tällä hetkellä harmonisointiprosessi. Ihan esimerkkinä. Jotkut tariffikiintiöt äh, hallinnoidaan viikoittaisesti, jotkut kuukausittain, jotkut neljännesvuosittain sen jälkeen, kun keskusteltiin sidosryhmien kanssa ja jotta voitaisiin yksinkertaistaa järjestellä. Jos on hyviä syitä, niin mahdollisesti sitten hallinnoidaan kuukausittain. Toinen esimerkki, jos haluaa hakea tuonti todistusta tariffikiintiössä, täytyy osoittaa että on kaupankävijä, että on talouden toimija. Tämä todistetaan antamalla niin kutsuttu proof of trade. Kaupankäyntitodistus on yksinkertaisesti sitä, että täytyy esittää asiakirja, joka osoittaa, että aiemman kahden, edellisen kahden vuoden aikana on tuonut ainakin 25 tonnia tuotetta. Mutta jossakin tapauksessa se on 50 tonnia, jossakin tapauksessa 250 tonnia. Eli sitten sen jälkeen kun keskusteltiin sidosryhmien kanssa, niin sovittiin, että jotta voitaisiin yksinkertaistaa. Otetaan 25 tonnin määrä. Tässä on yksinkertaistamis- ja harmonisointiesimerkki, jota teemme. Ja vain jos on hyviä syitä tehdä niin, niin pidetään e- erityissäännöksiä sektorikohtaisesti. Näin on esimerkiksi joissakin maitotalouskiintiöissä. Niillä on hyvin spesifit piirteet. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Näin saimme vastaukset teidän kysymyksiinne. Aha, no siinä tapauksessa ehkä te voitte toistaa. Siis minun kysymykseni ei tullut vastausta. Eli kun ajatellaan tätä mielekkyyttä, eli lihaa tuodaan maailman toisella puolella toisella puolella maailmaa vaikka nyt tiedetään, että fossiiliset polttoaineet loppuvat jossain vaiheessa. Eli meidän täytyy miettiä tätä järkevyyttä kaiken kaikkiaan. Meidän täytyy muistaa, että 50 vuoden kuluttua kaupankäynti ei ole samanlaista kuin tänä päivänä. Komissio pyydän lyhyesti. <clears throat> Thanks a lot. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi. Ymmärsin, että tuo oli julkilausema pikemminkin kuin tekninen kysymys. On selvä, että tämä on erittäin poliittinen kysymys. Se ei kaipaa teknistä ratkaisua, vaan poliittisen ratkaisun. Tämä on enemmänkin kysymys ää, lainsäädäntövallan käyttäjille ja erityisesti tälle valiokunnalle. Selvä. Yleisluontoinen vastaus, mutta vaikea paljon jotain muuta odottaakaan. Siinä tapauksessa, jos muita huomioita ei ole, niin varmaankin menemme seuraavaan esityslistan kohtaan. Tervetuloa esittelijälle, joka juuri tuli sisään. Annetaan hänelle aikaa laittaa luurit päähän. Kello 16 ilmeisesti oli alun perin tuo aika. Kello, kello 16 pitäisi aloittaa, mutta kun olette täällä, niin voimme aloittaa. Eli suunnitelman mukaan äänestys piti olla kello 16, mutta kun esittelijä on paikalla, niin ehkäpä voimme kolme minuuttia aiemmin aloittaa. No, annamme vielä esittelijälle aikaa alustaa ennen äänestystä teemasta. Kilpailupolitiikassa pyydämme esittelijältä lyhyttä alustusta. Uh, uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tarjouksestanne nimittäin, että voin vähän puhua mietinnöstä. Kuten tiedätte, kilpailuelementti on ydinongelma. Maataloudessa on kohdattu aika paljon erilaisia vaikeuksia maatalousalalla. Ja nyt kasvamassa määrin parlamentissakin tunnustetaan, että maatalouteen ei pitäisi suhtautua minkälaisena tahansa teollisuuden alana. Viime vuosina on kyllä ymmärretty hyvin se, että maataloussektori tuottajat eivät pysty parhaalla mahdollisella tavalla käyttämään niitä mahdollisuuksia, joita perussopimus EU ja sitten tuo sopimus EUn toiminnasta mahdollistaisivat. Sen vuoksi yritimme varjoesittelyiden kanssa luodata näitä mahdollisuuksia. Ja mielestäni aika monen kompromissiin on päädytty, niitä on nimittäin 16, ja kaikki varjoesittelijät olivat samalla linjalla – joten arvostan kovasti heidän työtään, kiitän kovasti heidän työstään ja toivon todella, että tämä yhteisymmärrys näkyy myös äänestyksessä. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Tärkeää tietää, että nämä kompromissit olivat yhteisiä varjoesittelyiden kanssa eri ryhmistä. Ennen kuin mennään äänestämään, niin halusin kertoa, että kysymys, joka koskee tarifikiintiöiden hallinnointia, josta puhuimme edellisessä kohdassa, edustaja Sarajerin laitteesta, niin että nekin on hyväksytty koordinaattorien kesken Kiitos tästä aloitteesta teille. Ja nyt palaamme kilpailupolitiikkaa käsittelevään kohtaan. Esittelijän alustus on jo pidetty ja kello on 16, minkä myötä voimme aloittaa äänestyksen. Oli tärkeää odottaa, että kaikki pääsevät paikalle. Eli jos sopii, niin lähdetään aina äänestämään. Ottakaa äänestyskortit esille. Kompromisseista äänestämme koneellisesti. Joten äänestys alkaa. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi hyväksytty. Sitten kompromissi viisi, Äänestys alkaa. Kompromissi viisi, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten kompromissi kaksi, Kompromissi kaksi, Äänestys alkaa. Kompromissi kaksi, Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten mennään kompromissiin 10. Äänestys alkaa. Kompromissi 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Aha, kompromissi 9, mutta odotan, että edustaja Tarabella pääsee istumaan. Selvä. Kompromissi 9 äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Edustaja Taravellakin äänesti jo, joten äänestyksen voimme päättää. Hyväksytty. Yksi vastaan, niin toivottavasti se ei tullut teiltä. Tiedämme, sanoi puheenjohtaja. Tarkistus 38 äh, kädellä viittaamalla puolesta vastaan. Pahoittelen nyt, mutta keskittyminen herpaintui äskeisestä, joten tarkistamme tarkistuksen 38. Äänestys alkaa uudestaan. Pahoittelen. Äänestys päättyy. Enemmistö taitaa olla, mutta tarkistus 52 puolesta hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 62. Puolesta. Vastaan. Tarkistamme tarkistuksen 62. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 73 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vas hyväksytty. Kompromissi 6. Koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän äänestys alkaa. Hyväksytty. Tarkistus 91. Puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 92. Puolesta hyväksytty. Tarkistus 84. Puolesta hyväksytty. Tarkistus 1. Puolesta vasta- äh, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 5 puolesta hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 13. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty tarkistus 10. Puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 18. Puolesta vastaan. Hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hylätty. Tarkistus 27. Puolesta hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty sitten koko mietintöehdotuksesta tarkistusten kerran jotka hyväksyttiin. Koneellinen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Hyväksytty, kyllä. Ymmärrän, että näin olemme hyväksyneet lausunnon. Kiitämme valmistelijaa, parivalmistelijoita ja kaikkia työntekijöitä. Onnittelemme ja kiitämme. Haluatteko sanoa jotain? Edustaja Shani näyttää, että ei tarvitse. Siinä tapauksessa 16.30 meillä on yhteiskokous Agri, Envi ja Itri-valiokuntien kesken metsästrategiasta. Joten tauko 16.30, koska kollegoiden muista valikunnista täytyy päästä paikalle. Mutta toivomme, että palaisitte sitten myöhemmin saliin. Kiitos. Siis tauko 16.30 asti.